tyytyväinen siitä, että olette saavuttaneet hyvän kompromissin. Äitiyslomalla olevat äidit tarvitsevat joustavaa työntekomahdollisuutta. Te, Se tarkoittaa sitä, että he voivat mennä töihin aikaisemmin ja löytää hyvän äh, yhteistasapainon äh, työelämän ja kotielämän välillä. Ja tämä on yksi direktiivin tavoitteista ja komissaari teki kovasti työtä tämän eteen. Joustava työnteko on asia, josta äh, jotkut elinkeinoelämän sektorit ovat riippuvaisia. Jos haluamme tällaisia, äh, niin meidän ei pidä estää joustavaa työntekoa, vaan sitä pitää säädellä hyvin, eikä pitää kieltää minkäänlaisia työmuotoja. Kiitos, puhemies. Tässä on nyt saatu parannettua nykytilannetta ja näin parannetaan 200 miljoonan ihmisen oikeuksia. Jos oikeuksia on, niihin voi myös vedota. Saksa kuitenkin on siitä, siinä mielessä heikossa asemassa, että siellä on epävarmoja työpaikkoja todella paljon ja näitä työpaikkoja pitää suojata paremmin. työntekijöiden, työnantajien pitää puolen vuoden jälkeen perustella se, miksi sopimus ei jatketa. Ja tämä antaa toivoa tilanteen parantamiseksi Saksassa. Neuvostossa konservatiivit estivät asian eteenpäin viemistä ja kaikilta osin emme saavuttaneet haluamme tavoitetta. Ihmiset, jotka tekevät töitä alle 23 tuntia kuukaudessa, jäävät näiden oikeuksien ja suojan ulkopuolella. Tämä on absurdia. Kiitos. Aika nopeasti puhuitte, mutta nyt Fjellner minuutti. Tack, talman. Kiitos puhemies. On surrealistista, seisoa täällä, ei siksi, että tämä on viimeinen äh, istunto, mutta sosiaalidemokraatit Ruotsissa sanovat, että tätä keskustelua ei ole, että EU ei pidä säädellä äh, työmarkkinoita, tai jos äh, tämä tapahtuu, niin se ei liity sosiaalipilariin mitenkään. Löveen kutsui tätä naurettavaksi. Mutta jos lukee tätä esitystä, niin tämä aloite on komission yksi tärkeimmistä toimenpiteistä sosiaalipilarin aikaansaamiseksi ja sosiaalisten oikeuksien aikaansaamiseksi, niin kuin Göteborgissa 2017 sovittiin. Mutta tätä ei tapahdu. Meidän todellisuudessa tämä ei todellakaan tapahdu. Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä. Marraskuussa he kutsuivat tätä eh, sopimattomaksi se vaikuttaa ruotsalaiseen malliin, meidän työhtosopimuksiin. He ovat aivan oikeassa. On uskomatonta, että he puoltavat tätä kuitenkin. Vaikuttaa siltä, että he kieltävät tämän ja siksi he eivät ole täällä osallistumassa keskusteluun, koska se mitä täällä tapahtuu, heidän mielestään tämä ei tapahdu Ruotsin sosiaalidemokraattien silmissä ainakaan. Kiitos. Menettelyn puhelistaa tulee seuraavaksi. Edustaja Vatskoviecka, minuutti pani przewodnicząca. Kiitos paljon, rouva puhemies. Elämme sellaista kautta, jona työmarkkinat muuttuvat nopeasti, uusia ammatteja syntyy ja uusia työllisyyden muotoja myös. Jousto on tärkeää. Molemmille osapuolille joustavat työn muodot saattavat helpottaa yksityiselämän työelämän tasapainoja yrityksille. Ne helpottavat sitä, että voidaan sopeutua uusiin markkinoihin, mutta Huolimatta työllisyyden muodosta työntekijöillä pitäisi olla tiettyjä vähimmäisoikeuksia, jotka ovat yleismaailmallisia. Olemme työstäneet kovasti näitä asioita työllisyysvaliokunnassa ja meillä on ratkaisu. Lisäämme turvallisuutta ja puhemies keskeyttää hetkeksi. Niin, meillä on enemmän turvallisuutta ja turvaa, mutta ilman liiasta taakkaa eri malleja on kunnioitettu ja jäsenvaltioiden erityispiirteet on huomioitu. Se, mitä meillä on nyt direktiivissä, on yhteiset vaatimukset näistä kirjallisista lausumista. Sitä pitää tarjota tietoja kirjallisessa muodossa, seitsemän päivän sisällä, perusmuodossa ja 30 päivän sisällä yksityiskohtaisesti. Seitsemän kuukautta, kuusi kuukautta on myös koeaika, josta on määrätty Merci, Kiitos. Edustaja Curtin Darling. Thank you, President. Kiitos puhemies. 2016 vetomusvaliokunta parlamentissa kuuli suoraan McDonaldsin työntekijöiltä ympäri Eurooppaa heidän epävarmoista työolosuhteistaan, työsopimuksistaan. Osa heidän unhappy meals kampanjaansa. Olen työskennellyt heidän kanssaan ja saanut inspiraatiota nuorilta työntekijöiltä, jotka ovat pikaruoka-alalla. He ovat yhdessä liittoihin olleet yhteydessä ja sanoneet, että tämä riittää. Me tarvitsemme reilut työ, ehdot ja kunnon palkan. Tällä viikolla äänestämme askeleesta tähän suuntaan. Avoimet ja ennustettavat työolosuhteet eivät ole niin radikaaleja kuin olisin halunnut nähdä. Olisin halunnut eh, selkeän eh, nollatuntisopimuskiellon ja selkeän universaalisen kattamisen kaikille työntekijöille riippumatta siitä, ovatko he julkisella eh, sektorilla vai yksityisellä ja kuinka pitkä työsopimus heillä on. Mutta Kuten sanottua, tällä annetaan hyviä uusia äm, oikeuksia äm, vuorotyöntekijöille ja epävarmoissa työsuhteissa työteki, työtä tekeville. Nämä ovat vähimmäisoikeuksia. Kasvava epävarmuus työssä mm, lisää talouden epävarmuutta ja äärioikeisto hyötyy siitä. Lopetetaan tämä mässäily sillä. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Tomasic arvoisa puhemies kiitos rouva puhemies n e pitää jatkossakin puolustaa hyviä työoloja maailmanlaajuisesti yhteiskunta ja talous kehittyvät ja se luo uusia tilaisuuksia, mutta ei pidä myöskään olla niin, että kyseenalaistamme neljännen, vallan, neljännen teollisen vallankumouksen Uudet joustavat työllisyyden muodot voivat luoda myös tilaisuuksia, mahdollisuuksia digitaaliselle taloudelle, mutta ihmisten pitää myös pystyä toimimaan tai työskentelemään ihmisarvoisissa töissä, joten kaikkien pitää nauttia näistä oikeuksista markkinoilla, jotka kehittyvät dynaamisesti. Tarvitaan takuita yrityksille siitä, että on olemassa tasapaino. Kiitos. Kunjeva. Edustaja Kunjeva. Kiitos, puhemies. Meidän on varmistettava ennakoitavat työolot EU-ssa. Ja miten tämä onnistuu, jos jätetään miljoona työntekijät tämän kaiken ulkopuolelle? Näinhän tässä tapahtuu, jos äänestämme neuvotteluiden puolesta. Näin hyväksymme epävarmat työpaikat, työsuhteet, koska neuvoston ehdotuksilla ei paranneta työntekijöiden suojaa, vaan saadaan enemmän joustavuutta. Miksi kaikki työntekijät eivät saisi työ ehdoistaan tarvittavaa tietoa. Miksi heitä ei, heille ei maksettaisi ensimmäisestä päivästä lähtien? No, tässä on monia niin sanottuja ammat, itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta ovatkin paik- palkansaajia. Tässä ei ole otettu vakavasti keltaliivejä ja muita, joiden ääni on kuultu Euroopassa. Meillä on velvollisuus kuunnella heitä. Edustaja Sami Dimech, oletteko pyytäneet puheenvuoroa menettelyssä puhelistaa? Selvä, olkaa hyvä. Signora, signora presidentille kondizzjonijiet tax-xogħol huma importanti ħafna għaliex puhemies työehdot on yksi tärkeä asia, se on yksi tärkeä elementti elämässämme. Olen varjoesittelijä oikeusasioiden valiokunnasta ja minä kuulin teen työn, työnantaja- ja työntekijäliittoja Maltalla ja kuulin uskomattomia tarinoita. Työntekijät, jotka alkavat työnteon ilman työsopimusta. Ensimmäinen palkka onkin pienempi. Olen myös kuullut sellaisista työntekijöistä, jotka joutuvat maksamaan omasta koulutuksestaan jopa julkisella sektorilla. Seuraamus tällä direktiivillä voisi olla, voisimme päästä ehkä askeleen eteenpäin, ainakin se lähettää selkeän viestin, mutta se ei ole pelkästään myönteinen työntekijöille, vaan myönteinen työnantajille myös, koska mitä paremmat vähimmäisehdot saadaan aikaan, sitä enemmän kilpailua syntyy. Madam Ward. Edustaja Ward. Thank you very much. Kiitos paljon. Kaivostyöntekijät heillä ei ollut mitään työturvaa 1800-luvulla eikä myöskään Liverpoolissa satamatyöntekijöille 1900-luvulla, joten miten sitten on tätä 2000-luvulla, kun voidaan lähettää mies kuuhun ja lähettää tai marssiin, ei silti voida antaa miehille ja naisille työpaikkaturvaa. Nolla sopimusten määrä lisääntyy Britanniassa. Nyt on tällainen sanottu keikkatalous, ja maailma muuttuu yhä enemmän neljännen teollisuuden vallankumouksen myötä. Meidän pitää mukauttaa lainsäädäntöä varmistamaan, että työntekijöitä on suojeltu tässä uudessa työn ekosysteemissä, joten brittihallitus yrittää edelleen erota EUsta ja konservatiivit yrittävät ehkä vesittää työnoikeuksia. Näin meidän pitää tunnustaa, että hyvä sääntely ennustettavalle avoimelle työoloille – on tarpeen tarvita myös työehtosopimusneuvotteluoikeudet kaikille kansalle kaikissa jäsenvaltioissa. 28 se on paras tapa, jonka myötä Britannia, 27 EU ja työjärjestöt, ammattijärjestöt ja muut ovat toimia. Edustaja Marias. Jälleen kerran. Sama spektaakkeli. Mitä näemme? Taas kerran samat EU-politiikat. Työolosuhteet, joustavuus, epätyypilliset työsuhteet, emmekä auta pysyvää työllisyyttä, emme auta luomaan uusia työpaikkoja. Tämä on iso puute. Tässä on isoja porsaanreikiä tässä direktiivissä. Lisäksi liiallinen hyväksikäyttö pitäisi lopettaa. Esimerkiksi mm, ala- ja yläkoulujen sijaisopettajat, mm, heitä on tuhansia ikään kuin panttivankina Kreikan kouluissa. Sijaisopettajien sopimukset eivät perustu eh, tälle direktiiville 1999. Heidän pitäisi saada pysyvä työsuhde ja työsopimus. Olemme vetomusvaliokunnassa tästä keskustelleet ja asia pitäisi ratkaista. Yes. González Gracias. Kiitos puhemies. Uudet työn muodot, kuten tarvittaessa kutsuttavat työntekijät, pohjautuvat suurempaan joustavuuteen ja työntekijöiden pitää olla aina käytettävissä ja nämä ovat sellaisia työn muotoja, jotka jättävät tietyt henkilöt järjestelmän ulkopuolelle. Tämä teksti olisi voinut olla kunnianhimoinen työmarkkinoita silmällä pitäen, mutta kuitenkin nollatuntisopimukset on jätetty tämän ulkopuolelle ja erilaiset työn muodot, kuten merenkulkualan työntekijät jäävät tämän ulkopuolelle ja näin ei tarjota turvaa niille, jotka tarvitsevat tätä suojaa. Esimerkiksi naiset, jotka tekevät hoivatyötä kotona, puhemies keskeyttää. Ja voisitteko puhua hieman hitaammin, sanoi puhemies. Pyydän anteeksi. Eli kotona työtä tekevät ovat jääneet jälleen tämän ulkopuolelle me olisimme halunneet parlamentissa arvokkuutta näille työn tekijöille. Ja tämä on epäoikeudenmukaista tässä tarjota suojaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sitten me puhelista päätyy tähän. Komissaisen Taisen, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies parlamentin jäsenet. Olen jo kiittänyt esittelijää, mutta haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja myös puheenjohtajavaltion Romaniaa rakentavasta ja menestyksekkäistä neuvotteluista. Arvoisat parlamentin jäsenet, direktiivityksen myötä, joka liittyy avoimiin työoloihin, keskitymme siihen, mikä on todella tarpeen työntekijöille tämän päivässä työmarkkinoissa jousto on tällä hetkellä välttämättä aivan kuten digitalisoituminen. Sen takia emme ole yrittäneet estää uuden tyyppisiä työmuotoja, mutta yritämme tukea työntekijöitä, joita se koskee, yritämme suojata heitä väärinkäytöksiltä ja sitten pitää antaa tällainen minimimäärä ennustettavuutta, jonka myötä elämänsä voi järjestää. Direktiivin täytäntöönpano turmaan yhteinen tehtävä jäsenvaltioille, työnantajille ja työntekijöille – ja tarvitaan joustoa myös työmarkkinaosapuolille kentällä. Veton teihin, että tukisitte direktiiviä, tämä on tärkeä sosiaalinen toimenpide ja solidarisuuden osoitus kaikille kansalaisille. Kuten sanoin aikaisemmin, rouva puhemies, direktiivi on myös merkittävä saavutus, jonka myötä Euroopan sitten oikeus toteutuu. Meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä tästä virstanpylvästä, arvoisat jäsenet. Loppuun haluaisin sanoa, että tämän direktiivin ja toisen aloitteemme välillä on yhteys. Lähetettyyn työntekijän direktiivi pitää suojata, tai siis pitää antaa sosiaaliturva kaikille. Sitten on esteettömyys ja työelämä yksityisemmän tasapaino muun muassa. Kaikki nämä aloitteet aloitteet ja päätökset osoittavat, mitä tämä komissio ja parlamentaarisen neuvoston kanssa ovat saavuttaneet mandaattimme aikana. Tuodaan sosiaalinen Eurooppa takaisin unionin toimien kesken. Kiitos paljon, puhemies. Kiitos, edustaja Calvi Chambon. Loppuun. Kiitoksia vielä kerran. Hyvä puhemies. Kunnioitan sitä, mitä on sanottu. Täällä jotkut ovat olleet vastahakoisiakin. Totean heille, että minuakin turhauttaa se, että tässä ei menty pidemmälle, mutta parlamentti pyrki saamaan aikaan tasapainoisen tilanteen. Kolme asiaa aiheuttaa tässä oikeastaan tuskaa. Ensinnäkin se, että tässä ei oteta kaikkia huomioon. Tässä vaaditaan tietty viikkotuntimäärä, 12 tuntia. Olisimme halunneet kaikki tähän mukaan, mutta tämä on kuitenkin selkeä parannus siihen, mikä meillä oli aikaisemmin, eli kaksi kuukautta. Me pyysimme myös, että komissio valvoisi tarkkaan, että jos esimerkiksi olisi 11 viikkotunnin sopimuksia, niin silloin pitäisi ryhtyä toimiin. Ja toiseksi se, kenet jätetään tämän ulkopuolelle. En ymmärrä esimerkiksi merenkulun työntekijöiden lobbausta. Tässä tilanne oli hankala. No, nollatuntisopimukset, niitä olemme hankaloittaneet selkeästi ja niitä ei voida tästä hetkestä lähtien myöskään uudistaa. Se, mitä haluan kollegoille sanoa, on, että pohtikaa samaa kuin minä. Ei tämä täydellistä ole, mutta on hyvä, että meillä on nämä säännöt työntekijöiden tulevaisuuden kannalta. Tämä on tyhjää parempi. Totta kai kunnioitan tavoitteita tein tänne sitä, että pyritte hyvään, kun kritisoitte tekstiä. Eihän tämä täydellinen ole, mutta tämä kuitenkin ansaitsee parlamentin täyden tuen, kun rakennetaan palapalalta sosiaalista Eurooppaa. Kiitos. Kiitos kaikille. Keskustelu päättyy. Äänestys pidetään tänään. Euh, Seuraavaksi edustaja Lenarsin mietintö Euroopan työviranomainen. Olkaa hyvä, neljä minuuttia, edustaja Lenars. Dank u, dank u voorzitter. Voorzitter, de gemeenschappelijke... Kiitos, puhemies. Euroopan sisämarkkinat perustuvat vapaalle liikkuvuudelle ihmisten, palveluiden, tuotteiden liikkuvuudelle. Nämä neljä vapautta ovat lisänneet hyvinvointia, vaurautta, taloutta, työpaikkoja, mutta Eurooppa on paljon enemmän kuin kauppaa ja markkinoita. Euroopan markkinoiden pitää olla rehellinen markkina-alue, sellainen markkina-alue, missä ei hyväksytä sosiaalista polkumyyntiä, työntekijöiden hyväksikäyttöä tai pakotettua ammattien harjoittamista. Ja meidän on varmistettava, miten työntekijät voivat olla aktiivisia ilman, että he kärsivät joidenkin talouden toimijoiden ähm, ikävästä, ikävästä toiminnasta. Meidän pitää saada aikaan kaksi asiaa. Ensinnäkin tarvitsemme tiukempia ja selkeämpiä eurooppalaisia sääntöjä, mutta myös parempaa näiden sääntöjen hallintaa. Ja mitä tulee sääntöihin, viime vuosina on tehty kovasti työtä näiden sääntöjen eteen. Ajatuksena on ollut sama palkkaisuus. Siinä olemme onnistuneet, olemme intensiivisesti suojelleet työntekijöiden oikeuksia, työntekijät, jotka työskentelevät vaarallisten aineiden kanssa. Sosiaalisen pilarin edessä eteen on tehty paljon työtä, että saadaan todellinen rehellinen Eurooppa. Mutta säännöt ovat vain yhtä arvokkaita kuin se paperi, jolle ne on kirjoitettu, ellei niitä täytäntöön panna ja hallita hyvin. Ja siinäpä haaste onkin. Yli 17 miljoonaa eurooppalaista työskentelee muussa kuin omassa kotimaassaan. Ja tämä työntekijöiden määrä on kaksinkertaistunut ja se tulee vielä kasvamaan. Ja samaan aikaan huomaamme, että sosiaaliset työmarkkinatarkastukset ovat yhä rajoittavampia, rajoittuneempia kansallisiin rajoihin. Ja siksipä haluamme lopettaa tämän perustamalla Euroopan työviranomaisen. Tämän kautta saadaan rajat ylittävälle tarkastustoiminnalle paremmat mahdollisuudet toimia. Ja tämä on haaste, jonka me hyväksymme ja otamme hyvin vakavasti täällä parlamentissa. Euroopan parlamentti tässä vastaa sitoumuksiinsa, koska vain vuosi sen jälkeen, kun tätä asiaa ehdotettiin, saa, voimme saada Euroopan työviranomaisen toimintaa. Parempaa tietoa kansalaisille myös talouden toimijoille työehdoista ja työsuhteista. Se, että jaetaan eri riitojen ratkaisumenettelyt, esimerkiksi rajat ylittävät riidat. Ja kun katsotaan ongelmia siellä, mistä tietoa puuttuu, on paljon työtä vielä tälle uudelle Euroopan työviranomaiselle ja on korkea aika perustaa tällainen viranomainen. Se tarvitsee kyllä riittävät resurssit hoitaa tällaisia väärinkäytöksiä ja varmistaa, että luottamus sisämarkkinoihin on olemassa tulevaisuudessakin. Haluaisin myös kiittää tässä tiettyjä tahoja. Ensinnäkin komissaari Marianne ja Ilman hänen aloitettaan ja kovaa työtään me emme äh, sanoisi näitä sanoja täällä. Romanian puheenjohtajavaltiota kiitän myös. Teillä on ollut hyvin intensiivinen neuvotteluaikataulu ja kiitos heidän sitoumuksensa. Meillä on nyt tulos tässä pöydällä tänään ja kiitän vielä kollegoita muista ryhmistä. Äh, neuvotteluprosessin aikana olen nähnyt heitä enemmän kuin vaimoani. Minulla ei ole mitään vaimoani vastaan, mutta tämä on ollut kuitenkin vaivansa väärti. Saimme hyvän tuloksen aikaan ja kiitos tuottavan ja eteenpäin katsovan yhteistyön. Kiitos niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat auttaneet meitä. Emme olisi saaneet tätä hyvää tulosta aikaan. Kiitos. Kiitos sitten komissio sen Taisen kolme minuuttia. Again. I am very happy to be. Hienoa olla täällä myös ennen kuin äänestetään tästä työviranomaisdirektiivistä. Minusta tämä direktiivi on aina ollut viimeinen osa komission agendaa, joka liittyy työvoiman reilu liikkuvuuteen esityksen maaliskuussa 2019 ja vuosi myöhemmin nyt ollaan täällä äänestämässä lopullisesta asetuksesta. Tämä loistava tulos päätöksenteossa liittyy voimakkaasti siihen, mikä rakentava lähestymistapa on ollut molemmille lainsäädännön Ja kovaa työtä on tehty myös Parmitin esittelijä ja neuvoston puheenjohtajavaltiot. Haluaisin kiittää esittelijä Jiruun Lenarsia äärimmäisen sitoutuneesta työstä ja hyvin tehokkaasta neuvottelutoiminnasta Valmiiden puolesta. Tietysti haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä ja puheenjohtajavaltiota neuvoston puheenjohtajavaltiotaan rakentavassa työssä, kun on nopeasti tuonut päätöksen tämän asian. Arvoisat parlamentin jäsenet. Viranomainen tulee olemaan ensimmäinen unionin toimiva työmarkkinaviranomainen. Tätä viranomaista on kaivattu. 17 miljoonaa eurooppalaista työskentelee oman kotimaansa ulkopuolella. ELA on heidän apunaan varmistettaessa, että mobiliteettisääntöjä vaalitaan johdonmukaisesti viimeistä pilkkoa ja pistetä myöten. Elalla on kolme tavoitetta, jotka ovat yhtä tärkeitä kaikki. Ensinnäkin pääsy tietoihin ja palveluihin, ja se yritysten ja kansalaisten suuntaan. Silloin kun rajat ylitetään, niin pitää tietää, mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet. ELA tulee varmistamaan, että jäsenvaltiot tuo, toimivat tiedonantovelvoitteensa osalta, esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden osalta, ja hoitavat päivittäisen EURESin toiminnan. Toisaalta viranomainen tulee helpottamaan ja tukemaan yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä – jotka panevat unionin lainsäädäntöä täytäntöön juuri mobiliteettiin ja sosiaaliturvalainsäädännön koordinaation osalta. Jäsenvaltioilla on rajat ylittävässä yhteistyössä mahdollisuus taistella väärinkäyttöä ja pimeää työtä vastaan tehokkaammin kuin aikaisemmin. Ottaen huomioon Eurojustin ja Europolin tarjoamat esimerkit, niin ELA kokoaa yhden katon alle kansalliset asiantuntijat helpottaakseen tietojen vaihtoa ja yhteistyötä. On kiistatta selvää, että tämä jos mikä edesauttaa yhteisen täytäntöönpanokulttuurin syntymisen. Eli vaihdetaan tehokkaasti tietoa ja luotetaan toisten toimintaan. ELA antaa myöskin mahdollisuuden kansallisille tarkastajille tehdä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tarkastuksia. Myöskin välitystoiminta helpottuu silloin, kun syntyy kiistatilanteita. Vuoropuhelua tuettaessa ja tuomioistuinten ulkopuolisen toiminnan kautta yritämme varmistaa, että riidat saadaan ratkaistua hyvinkin nopeasti. Tiedän, että pari vuotta takaperin, kun aloitimme ELAn perustamishankkeen, niin jotkut epäilivät sitä, että onkohan tästä minkäänlaista lisäarvoa, kun taas perustetaan uusi viranomainen. Ehdotuksessa kuitenkin sanotaan, että tarkoituksena on antaa viranomaisille operatiivisia tehtäviä, joita ei hoideta EU-tasolla vielä laisinkaan. Ja siihen tällä asetustekstillä pyritään työviranomainen tulee kentällä saamaan todellisia muutoksia aikaiseksi, varsinkin mobiliteettiin liittyen, samalla varmistaen, että oikeudenmukainen mobiliteetti voi toteutua unionin rajojen sisäpuolella. Kunhan teksti on hyväksytty, niin komissio on valmis ottamaan seuraavan käytännönläheisen askeleen siihen suuntaan, että syksyllä 2019 työviranomainen aloittaa toimintansa. Mielenkiinnolla jään nyt odottamaan teidän kommenttejanne tästä samaisesta aiheesta. Kiitoksia. Kiitokset. Ja talousarviovaliokunnan puolesta Geijer, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Tyson, hyvät kollegat. Työviranomainen tulee katsomaan työliikkuvuuden lainsäädännön täytäntöönpanon tehokkuutta. Se on hyvä asia. Se on tulevaisuudessa ensimmäinen keskustelukumppani, kun kansalliset toimijat tekevät rajat ylittäviä tarkastuksia, että voidaan estää palkkadumpingia. Tämäkin on hyvä. Näin rehelliset yritykset saavat enemmän suojaa epäreilulta kilpailulta. Tämäkin on hyvä, mutta niin hyvä taas ei ole, että meidän pitää vähän odottaa ennen kuin tämä viranomainen on työssään valmis. Ja ja kyllä totta kai se on tärkeä virstanpylväs. Me haluaisimme kyllä vähän enemmän valvonta kompetenssia viranomaiselle toivoneet. Ja, ja ei ole mitään mahdollisuutta pakottaa näitä määräyksiä niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole tämän, tämän mukaan halukkaita lähtemään. Konservatiiviliberaaliryhmän puolesta voimme todellakin, että tämä voidaan unohtaa. Toivottavasti sitten ei mitään syy mitään kiistaa tämän toimipaikasta vähän toisin niin kuin viime virastojen toivaikoista syntyi. Kiitokset ja nyt Delli, liikennevaliokunta. Euroopan työviranomaisen luominen on välttämätöntä sosiaalinen Eurooppa on pelkästään paperilla, ei sitä ole oikeasti olemassa. Tämä riittää. Meidän täytyy saada lainsäädäntöä toteutumaan ja myös vähentämään tuota sosiaalista dumpingia. Meidän täytyy auttaa lähetettyjä työntekijöitä, mutta niitä myös, jotka ovat lähteneet toiseen maahan ja muuttaneet sinne työtä tehdäkseen. Euroopan unionin täytyy todella toimia nyt työntekijöiden etujen puoltamiseksi ja näin vapaan liikkuvuuden täytyy pysyä todellisena mahdollisuutena. Euroopan unionin täytyy toimia koordinoidusti, valvoa tilannetta ja erilaisia sosiaalisia sääntöjä vartioida jatkuvasti. Tämä on sosiaalisen Euroopan edistysaskel, koska, mutta näitä olemassa olevia tekstejä ei ole täytäntöön pantu, eikä tätä voi enää tällä tavalla jatkaa. Hyvät kollegat, toivon, että me äänestämme hyvin suurella enemmistöllä tämän tekstin puolesta. Kiitokset. Dambatski, oikeusvaliokunnan puolesta minuutti. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, колеги. За пореден път сме свидетели... Rouva puhemies, hyvät kollegat. Uudemman kerran keskustelimme sosiaalisesta Euroopasta ja työntekijöiden oikeuksista. Ehdotuksena on viranomaisen perustaminen Kansallisia oikeuksia ei saada rajata. Me tiedämme, miten tukea annetaan ja kyse on varsinkin tieliikenteeseen liittyvästä mobiliteetista. Länsi-eurooppalaiset toimijat toimivat usein siten, että tästä kärsivät itäiset jäsenvaltiot. Kyse on jäsenvaltioiden kansantaloudellisesta tilanteista ja meidän täytyy varmistaa yrittäjyyden vahvistaminen ja olisi hienoa, jos suuret ongelmat saataisiin ratkaistua ja työviranomainen perustettaisiin sellaiseen maahan, jossa viranomaista ei vielä löydy, kuten esimerkiksi Bulgaria. Sieltä on ilmoitettu, että olisimme hyvä isäntä valtion viranomaisille. Kiitoksia. Kiitokset ja Pavel. Kiitos. tervehdin myös tuolla lehtereillä olevia ystäviä. Kiitokset tästä työstä. Onnittelut myös Romanian puheenjohtajaa valtiolle, koska nämä neuvottelut on nyt saatu näin hienosti loppuun. Työviranomaisen tehtävä on erittäin tärkeä ja komission jäsen on ottanut esille ongelmia, joita varmaankin tulee esille. Ja minä tahtoisin muistuttaa siitä, että tämä viranomainen olisi syytä perustaa Romaniaan. Meillä on olemassa jo sellainen järjestelmä, että me tarjoamme avoimuutta enemmän kuin muissa valtioissa. Me tarjoamme vastauksia rajat ylittävissä tapauksissa aina kun tarvitaan, nopeimmin Euroopassa, myös silloin kun lähetämme työntekijöitä muihin valtioihin. Tämä takaa sen, että mikäli tämä virasto tulisi Romaniaan, niin se voisi nauttia vastaavasta tehokkuudesta työasioissa kuin nyt olemme nähneet Romanian puheenjohtajakauden aikana. Kiitokset. Kiitokset nyt Sole nice sitten asian valiokunnan puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan työviranomaisen perustaminen se on ensimmäinen askel työntekijöiden oikeuksien läpiviemisessä ja siinä, että voidaan myöskin käyttää vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Mutta yhteisraportin esittelijänä toisin, että tässä e- enemmän näistä ehdotuksista, mitä olen tehnyt tässä ehdotuksessa, olisi otettu mukaan. Esimerkiksi sillä taataan tässä sukupuolten valtavirtaistaminen ja katsotaan sukupuoliarvio ennen kuin tehdään paikka vuosittaista tai vuos, monivuosista ohjelmaa, ettei tätä katsotaisi tehtäisiin pelkästään Eurostatin kanssa yhteistyötä, kun tehdään tilastotietoja, ja tehtäisiin vuosittaisia arviointia sukupuolitietojen osalta. Ja sitten lopuksi pitäisi myöskin taata sukupuolitasapaino Euroopan työviranomaisen hallinto- ja johtoelimissä. Mutta tuemme kuitenkin mietintöä täysin. Toivottavasti viranomaisesta tulee toimintakykyinen mahdollisimman pian. Kiitos. Seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot Kasa, ensiksi kansanpuolueen puolesta. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta tuloksesta joka saavutettiin tällä lainsäädäntökaudella. Nyt on otettu tärkeitä askeleita matkalla kohti turvallisempaa ja sosiaalisempaa Eurooppaa. Tämä on melkoinen virstanpylväs toteutettaessa sosiaalioikeuksien pilaria. Yhtä lailla tämä on menestys ottaen huomioon, mitä se merkitsee sisämarkkinoiden suhteen. Euroopan työviranomainen auttaa ja tukee yksittäisiä kansallisia viranomaisia taistelussa väärinkäytöksiä ja petoksia vastaan. Ja varmistettaessa, että kansalaiset voivat yhä helpommin liikkua rajojen yli. Elan tarkoituksena on myöskin helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja panna täytäntöön lainsäädäntötekstit, mutta se edellyttää selkeitä ja oikeudenmukaisia sääntöjä. Ja nämä säännöt on pantava täytäntöön. Ja tämä onnistuu vain ainoastaan synergian ja yhteistyön kautta. Emme saa myöskään unohtaa työmarkkinaosapuolten keskeisen roolin. Kuten tiedämme, yhtenäismarkkinat ovat eurooppalaisen hankkeen keskeinen tekijä. Liikkuvuus toteutuu vuosittain, päivittäin. Miljoonat eurooppalaiset matkustavat ja työskentelevät ympäri Euroopan. Kiitoksia. Seuraavaksi Pirinski, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan tason viranomainen, jonka tehtävänä on taata reilu työvoiman liikkuminen ja pimeän työn vastainen taistelu on hyvä maamerkki. Junckerin pyyntö syyskuuta 2017 sai viime maaliskuussa osakseen komission ehdotuksen ja parlamentti on tehnyt kovasti tämän eteen työtä ja näin on päästy ennätysajassa yhteisymmärrykseen. On hyvin merkittävää vahvistaa eurooppalaista sosiaalipilaria. Se täytyy saada arkipäiväiseksi asiaksi kullekin kansalaiselle riippumatta siitä, mistä maasta on peräisin. Tämä liittyy Euroopan liike-elämän kilpailukykyyn myös. Me tarvitsemme sosiaalista kumppanuutta kaiken kattavasti työehtosopimuksia ja myös ympäristön kestävyyden huomioon ottamista. Ei voi vain vauhdittaa sitä, että yritykset aina antavat näitä lyhyen aika-ajan sopimuksia. Tämä ohjaa työvoiman väärinkäyttöön ja liikkuvan työvoiman väärinkäyttöön erityisesti ja rapauttaa yhteiskunnan pohjaa ja unionin kuulumisen tunnetta minä toivon, että me kaikki täällä ja kaikki, jotka liittyvät tähän prosessiin tänä syksynä, saisivat viranomaisen, työviranomaisen käyntiin ja se, sitä kautta voitaisiin luoda todellista sosiaalista unionia hyvinvointivaltiota silmällä pitäen. Se on ainoa mahdollisuus arvokasta elämää ja turvallisuutta luoda kansalaisillemme, kun maailma jatkuvasti muuttuu. Minä tahdon tässä liittyä Lenersin kiittäjiin kaikesta työstä. Kiitokset komission jäsentäisenille, kiitokset komis- neuvostolle myös kaikille, jotka ovat ohjanneet meitä tähän menestykseen. Seuraavaksi Alden puolesta Hakin, olkaa hyvä. Can I thank the rapper? Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää rakentavasta lyhyestä ja varjoesittelijöitä ja myöskin neuvostoa ja ovat komissiosta. Kun katsoit aluksi tätä erotusta, meillä on vähän kysymyksiä, se lisäarvosta ja mikä vaikutus sillä se olisi eurosalustaa ja niin edelleen. Mutta mietin, että tämä, kuitenkin tämä lainsäädäntö, joka nyt on hyväksytty, on taannut sen, että voidaan tehdä riittävää yhteistyötä ja, ja valtavirtaistaa tehokkaasti ELAN toimintaa. Ja toinen kysymys, joka heräsi alussa mieleeni, oli se, että mitä ongelmia nyt pyritään ratkaisemaan ja auttaako tämä lainsäädäntö nyt näiden ongelmien ratkaisussa vapaa liikkuvuus työvoiman saatu toimii, mutta ajoittain syntyy tilanteita, joissa on vähän epäluottamusta järjestelmää ja eikä noudattaa sääntöjä. Nämä kysymykset vaativat riippumatonta viranomaista, joka vahvistaa operatiivista koordinointia jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan siirtää pätevyyksiä rajojen yli ja että tämä toimii. Uskon, että tämä viimeinen lainsäädäntö ottaa monia näistä äh, tunnustettuja ongelmia esille tämänhetkisessä työntekijöiden vapaassa liikkuvuudessa. Ja sen lisäksi uskon, että tämä helpottaa vapaata liikkuvuutta meille kaikkien EUn kansalaisten osalta. Tästä tulee valtavirtaisempi järjestelmä, koska on yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, ja lopuksi se myöskin auttaa luottamuksen luomisessa järjestelmää. Eli kansalaisten ja valtioiden kesken. Tämä on minun viimeinen, ei ole ehkä viimeinen puheenvuoro, mutta yksi viimeisiä puheenvuoroja parlamentissa. Olen tämän tyytyväinen tätä todetessa, että olin osa tiimiä, joka teki lainsäädännön, joka vahvistaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, mutta taataa myöskin, että jäsenvaltioiden kansalaiset, he voivat luottaa tähän järjestelmään ja uskoa siihen. Kiitokset tästä. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Kari Gue. Øh, Kiitoksia rouva puhemies. Päivittäin tuhannet EUn kansalaiset joutuvat nielemään huonoja työolosuhteita, surkeaa palkkaa ja työehdoitta työskentelemistä ja henkensä pitimiksi eivät saa juuri mitään. Se on eurooppalaisen sisämarkkinoiden kääntöpuoli. Sisämarkkinat korostavat työnantajien eikä työntekijöiden oikeuksia. Voitto on kaiken A ja O. Se menee ihmisoikeuksien yli. Eli nyt etäännytään kansalaisista ja kansan edustajista. Ne tuhannet, jotka kärsivät tästä faktasta, vaativat ratkaisuja, vaativat, että me taistelemme sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Meidän on tarjottava kunnon työolosuhteita ja oikeudenmukaista palkkaa, mutta mitä EU vastaa tähän? Vastaus on, että tarvitaan vielä enemmän EUta, uusi viranomainen, enemmän byrokratiaa, enemmän resursseja, mutta meidän pitäisi vähentää EUta ja antaa valta kansalle, mutta vastaus onkin enemmän valtaa EUlle, ja se ei ole uskottavaa. Uusia viranomaisia kansalaiset eivät kaipaa, vaan kaipaavat enemmän valtaa, jotta he voivat vaikuttaa omaan työarkeensa. Kiitoksia. Auken vihreät minuutti. Er Kiitos puhemies. Minä olen ilahtunut siitä, että meillä on unionilla enemmän työmarkkinoilla sananvaltaa auttamassa kansallisia viranomaisia päättämään sosiaalisen palkan polkemisen ja muun vastaavan valtioiden täytyy nyt osallistua tähän sosiaalisen pilarin rakentamiseen. Monet työntekijät, jotka menettävät sosiaalioikeutensa muuttaessaan maasta toiseen, meidän täytyy käsitellä rajat ylittäviä tapauksia hyvin monet ovat joutuneet elämään lähes orjaa olosuhteissa, suorastaan orjaa olosuhteissa, joten meidän täytyy auttaa myös ylläpitämään tanskalaista hyvinvointijärjestelmää tarjoamaan kaikille tätä. Ja eurooppalaisten kansalaisten täytyy saada ottaa suoraa yhteyttä virastoon. On monta asiaa, jota me tässä esityksessä voimme tukea. Kiitos ja nyt Papadakis minuutti. Kiitoksia puhemies. Nyt kun työviranomaisen pitäisi tarkastaa koko Kreikka, niin sen kestäisi 13 vuotta ja meiltä puuttuu kansalliselta tasolta tarkastajia miten me voimme sitten tehdä jotain siellä, koska meillä ei ole mahdollisuuksia tähän. Nyt pitäisi sitten perustaa eurooppalainen työvoimaviranomainen. Ilmeisesti tämä lisäisi vaan sitten työntekijöiden liikkuvuutta Ja jo tällä hetkelläkin 700 000 työntekijää liikkuu EUn alueella. Tämä, eikä tämä lisäisi vaan pelkästään eurooppalaista työorjuutta. Ja sitten kuitenkin samalla vähimmäisnormeja, jotka ILO on esittänyt, ne taas, niitä horjuttaisiin, kuten vaikka työehtosomukset ja muut. Kreikan kommunistinen puolue haluaa vastustaa tällaista. Kozlowska minuutti. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Liikkuvuus on unionin kansalaisten yksi perusoikeus Meillä on työntekijöitä, miljoonia sellaisia, jotka vuosien ajan työskentelevät oman kotimansa rajojen ulkopuolella. Euroopan komissio ja neuvosto ovat jo useampaan otteeseen keskustelleet liikkuvuudesta. Mekin olemme puhuneet lähetettyjen työntekijöiden oikeuksista, sosiaaliturvasta. Me olemme luonneet yhteistyölle myöskin piveän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin. Keskustelut ovat olleet ristiriitaisia. Me olemme olleet epäileväisiä näiden monimutkaisten sääntöjen suhteen. Mitä tulee eurooppalaiseen työviranomaiseen ja sen tehtävään, työviranomainen ikään kuin avustaa määräysten täytäntöönpanossa. Hyvä niin, mutta keskusteluissa myöskin todettiin, että työviranomainen vastaisi laajalti myöskin valvonnasta. Tuen sitä ajatusta, että täytäntöönpanoa toteutettaessa ELA ojentaisi avustavan kätensä, mutta mitä valvontaan tulee, niin Näitä oikeuksia ei pitäisi ylikorostaa. Tuki on tärkeintä. Bresso, minuutti. Merci. Eh, la creazione europea... Euroopan työviranomaisen perustaminen, se on suuri menestys meidän ryhmällemme parlamentissa. Ensimmäinen tulos sosiaalioikeuksien pilarista. Jo vuosia taistelemme tämän suuntaisen ratkaisun puolesta, että tehtäisiin enemmän sosiaalisempi ja oikeudenmukaisempi Eurooppa ei pelkästään ohjelmissa, vaan konkreettisesti parannettaisiin ihmisten mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Uusi työviranomainen on tärkeä, koska voidaan suojella oikeuksia ja tasa-arvoisia työelonohtoja ja myöskin rätylittävissä tilanteissa ja tuetaan jäsenvaltioita heidän heidän taistelussaan sosiaalidumppausta ja pimeää työtä vastaan ja luoda johdonmukaisuutta työolosuhteisiin. Totea myöskin komissiolle, että parlamentille on tärkeää, että valittaa, valinnassa, tämän toimipaikan valinnassa ollaan mukana myöskin. Ja tämä pitää katsoa myöskin rahoituksen puolelta, joten tämä on tärkeää myös sen paik- toimipaikan osalta. Chambon, pour une minute. Kalve Chambon, minuutti. Kiitän puhemies, hyvä komission jäsen. Jälleen kerran tässä puhun. Minä olen suorastaan riippuvainen tästä sosiaalipolitiikasta Euroopassa. Tämä on suoraan komission jäsenen puheenvuorosta äskeisen keskustelun jälkeen. Me olemme nyt saaneet tällaisen suuren onnistuksen aikaan parlamentissa ja komissiossa ja myös neuvostossa, vaikka siellä on oltukin vähän äh, hankalammilla vesillä, mutta olemme saaneet tällaisen lopputuloksen. Kiitokset esittelijälle, kaikille varjoesittelijöille tehdystä työstä. Tämä voisi tietysti olla täydellisempikin, mutta joka tapauksessa tämä on suuri askel eteenpäin, kun valvotaan väärinkäyttöjä, kun oikein pyritään panemaan eurooppalaisia vähimmäissääntöjä, ja siksi tämä on parlamentin tukema teksti. Kiitokset, ja sitten Van den Kandeleere, minu, puolitoista minuuttia. Uh, Rouva puhemies, arvon kollegat, kiitoksia jotta ulkomaisten ja kotimaisten välistä työmarkkinakilpailua voidaan käsitellä, niin siitä on keskusteltava. Me tiedämme kyllä, mitä meidän pitäisi tehdä. Me tiedämme, mitä lainsäädännössä sanotaan, mutta ongelma riittyy kansalliseen täytäntöönpanoon halukkuuteen, eli halutaanko valvoa laisinkaan. Ja valittavaa on, että sisämarkkinoiden perusta murenee. Me nyt kuitenkin kaipaamme entistä enemmän juuri tätä sisämarkkina-aluetta. Länsi-Flanderin alueella me otamme vastaan ulkomaisia työntekijöitä. Se lisää talouskasvua ja hyvinvointia, mutta liikkuvuus voi olla kestävää vain ainoastaan, mikäli se toimii oikeudenmukaisuuden pohjalta. Ja siinäpä se ongelma piileekin. Monilla kansalaisilla on sitä mieltä, että jos syyllistyy rikoksiin, niin usein pääsee kuin koira veräjästä. Viranomaisen täytyy saada tässä suhteessa muutoksia aikaiseksi, eli nopea toiminta kansallisella tasolla. Arvon kollegat, lainsäädäntökäyden alkuun kolmen aan luokitusta pidettiin hyvänä asiana. Ja nyt sosiaalinen aspekti on taas äh, keskeinen tekijä ja kiitokset kuuluvat tästä komission jäsenelle Täyssenille. Tämä on oikea askel oikeaan suuntaan. Toivottavasti askeleita seuraa. Kiitoksia. Balas minuutti. Merci, madame la, la Kiitän puhemies. Hyvä komission jäsen. Meidän täytyy tukea tätä työviranomaista. Tämä on askel eteenpäin todellakin. Me, me meitä, me olimme kuitenkin varsinkin tekemässä työtä väärinkäytösten vasta, vasta, väärinkäytöksiä vastaan, mutta työtä on kovasti tehtävä, tehtävä vielä. Me tarvitsemme todellista työn tarkastusta Euroopan tasolla, jotta väärintekijät, petosten tekijät voidaan saada rangaistuiksi joskus tällaisia sääntöjä on olemassa jo kansallisestikin hallinnollisesti näkökulmasta, mutta rikollisseuraamuksia ei ole. Ja sen takia sellaiset henkilöt, jotka järjestävät tätä mm, työntekijöiden huonoa kohtelua, eivät joudu siitä vastuuseen, mutta heidän pitäisi henkilökohtaisesti joutua vastuuseen. Komission täytyy nyt tuoda tällainen sähköinen eh, sosiaaliturvan kortti eh, eurooppalaisille käyttäjille, käyttöön, jotta voitaisiin näitä sosiaalisia oikeuksia todella siirtää muutettaessa paikasta toiseen. Ja näin vain jäisi Va- huono, huonot muistot tästä eh, sosiaalisesta trumpingista, mutta ei se olisi enää totta. Seuraavaksi Ulf Skog minuutti. Thank you, eh, fru talman. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ja komission jäsen. Toukokuussa hyväksyimme lähetysdirektiivin. Tämähän oli suuri edistysaskel työntekijöille ja AY-liikkeelle. Sama työ, samasta työstä samassa paikassa. Ja nyt pyydetään, että tämä, työ, tämä direktiivi pantaisiin täytäntöön vihdoinkin, tämä lähetysdirektiivi, ja että tehdään seurantaa. Sillä eurooppalainen työviranomainen on tärkeä palapelin osa tässä. Se auttaa myöskin tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden kesken. Me tiedämme, että täällä on paljon väärinkäytöksiä ja muita epäselvyyksiä sosiaaliturvajärjestelmien osalta, joten ilman vaihtoa ei voida toimia. Me tarvitsemme hyvän, toimivan sosiaaliturvajärjestelmän ja voimme antaa oman panoksemme tähän – etteivät ihmiset sitten joudu vaikeaseen tilanteeseen, kun he asuvat tai toimivat useassa maassa. Hyvä, että löydettiin kompromissi asiaan ja tässä hyväksytään kansalliset toimivaltuudet, mutta puhuja keskeyttää, keskeyttää, mutta hän kiittäisi vielä yhteistyöstä muiden kanssa. Meillä on viisi puheenvuoropyyntöä tuohon menettelyyn ilman puhujaluettelua. Tänne on saapumassa lisää väkeä, joten toivon, että puhutte vahvalla äänellä Soidrova ensiksi minuutti. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puhemies. Kiitokset valmistelijalle, kiitokset komission jäsenelle, onnittelut Lenersille. Erinomainen tulos on saatu aikaan. Minä en sinänsä puolusta sitä, että uusia viranomaisia jatkuvasti luodaan, mutta mielestäni tämä viranomainen on oikealla paikalla sisämarkkinoiden erityisongelmia ratkomaan. Ja lisäksi tässä on tarkoitus soveltaa oikein eurooppalaista lainsäädäntöä silloin, kun se ei ole ollut tähän mennessä vielä mahdollista tai siihen ei ollut tahtoa. Esimerkiksi kun ajattelemme tällaisia tiettyjen valtioiden protektionistisia keinoja, meidän täytyy muistaa esimerkiksi Macron laki ja muut vastaavat. Merkittävää on myös se, että ei myöskään synny päällekkäisyyttä muiden virastojen kanssa. Joka tapauksessa tahtoa on siihen, että jäsenvaltiot lopultakin kunnioittaisivat ja noudattaisivat tätä unilainsäädäntöä. Kiitos. Hyvät kollegat, puheenvuoropyyntöjä on edelleen, joten pysykääpä vielä vaipi. Tomasic seuraavaksi. Mikrofoni, gospođo predsjednice velika sam zagovornica osiguravanja visoke razine. kiitoksia puhemies minä tuen työntekijöiden oikeuksia että myöskin että sellainen sosiaalinen ympäristö jossa voidaan näitä oikeuksia kunnioittaa. Joissakin osissa Eurooppaa näin ei voi tehdä hyvistä, hyvästä lainsäädännöstä huolimatta. Tässä on, miten tämä on mahdollista? Tällaiset elimet eivät yksin voi taata työntekijöiden oikeuksia. Päinvastoin, mitä enemmän näitä elimiä tehdään ja mitä enemmän byrokratiaa on, sitä huonommaksi muuttuu työntekijöiden suojelutilanne. En tue tämän viranomaisen luomista, koska tämä tarkoittaa lisää byrokratiaa ja taistelua tehottomia kansallisia toimijoita kohtaan. Joten jonkun pitää maksaa tämän hinta tästä ja työläiset maksavat tämän hinnan. Heillä ei ole mitään etua tästä. Kuneva, olkaa hyvä. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de... Hyvät kollegat, koittakaa vielä pysyä hiljaa. Archiergasias. Αυτός ο τίτλος Kiitoksia rouva puhemies. Sinänsä tämä kuulostaa hyvältä. Eurooppalainen työviranomainen. Mutta mitä sanomme niille kansalaisille, jotka eivät saa palkkaa laisinkaan, eivät kuulu sosiaaliturvan piiriin tai eivät nauti muista vakuutuksista? On olemassa vaikka ja kuinka monta EUn kansalaista, jotka joutuvat kärsimään pimeästä työstä. Me tarvitsemme todellisia töi, toimenpiteitä, ei sananhelinää. Jos valvontaa ei toteuteta, rekisteröidä rikkomuksia, niin mitä hyötyä viranomaisesta on? Me tarvitsemme sellaisen viranomaisen, joka voi todellakin suojella kansalaisia ja varmistaa siten, että työsuhteet ovat ihan todellisia. Mutta tämä edellyttää myöskin viranomaiselle erinäisiä rikosoikeudellisia mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, ja Bukovitska minuutti. Panie Przewodniczący, Zadania nowej agencji nadają jej duży potencjał. Mm, tämä uusi viranomainen. Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta. Hiljaisuutta saliin. Nacisk na informowanie na temat... Niin, komissio korostaa velvollisuuksia ja oikeuksia sisämarkkinoilla, yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja niin poispäin. Tämä on merkittävää viranomaisen toiminnan kannalta, jonka tehtävänä on myös protektionismia torjua ja epäreiluja työolosuhteita. Tämän viraston työ riippuu tietysti johtokunnan ja johtajan